kollega Cashmanille, että me tulemme tekemään kaikkemme, jotta asiakirjojen saatavuus Euroopan unionissa paranisi. Kiitoksia. Kiitokset. Keskustelu päättyy ja asiasta äänestetään huomenna kello 11.30. Nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, jossa on kysymyksessä herra Meirin mietintö, vetomusvaliokunnan vuonna 2010 käsittelemät asiat. Annan puheenvuoron aluksi herra Meerille. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari, neuvoston edustaja. Haluan aivan aluksi esittää kiitokset kaikille Euroopan parlamentin jäsenille ja valiokunnan jäsenille erityisesti heidän yhteistyönsä vuoksi meillä on mahdollisuus esittää tämä mietintö, Rova Rotman, Vostinaru ja monet muut ovat osallistuneet yhteistyöhön ja sen myötä meillä on nyt mahdollisuus esittää Euroopan parlamentin jäsenille mietintömme. Myöskin komission <clears throat> työpanossa on ollut merkittävä. Käymme keskustelua tänään äh, mietinnöstä, josta huomenna järjestetään äänestys. Kyse on vetomusvaliokunnan työstä vuodelta 2010. Se ei kuitenkaan vastaa Euroopan komission kautta. Äh, kyse on kuitenkin äh, loppujen lopuksi siitä, että Euroopan unionin kansalaisilla on mahdollisuus esittää vetomuksia parlamentin vetomusvaliokunnalle. Vuosikertomuksessa käsitellään vuoden 2010 toimintaa ja myöskin sitä, minkälainen merkitys ja rooli vetomusvaliokunnalla on ja myöskin kansalaisten mahdollisuuksia ja oikeuksia, oikeutta esittää vetomuksia. Ja vielä lopuksi viitataan lainsäädännöllisiin muutoksiin ja siihen, että perusoikeus, perusoikeuskirjasta on tullut sitova nyttemmin. Tämän Viime vuoden merkittävin muutos oli se, että vetomusten määrä väheni 14 prosentilla. Niitä esitettiin 1655. Ympäristökysymykset, perusoikeudet, oikeuskysymykset ja sisämarkkinoihin liittyvät kysymykset olivat keskeisimpiä aiheita. Suurin osa kuitenkin käsitteli ympäristöaiheita. Biodiversiteetti kysymys oli eniten esillä ympäristökysymysten piirissä. Saksalaiset, e, espanjalaiset, englantilaiset ja italialaiset esittivät eniten vetomuksia. Ensin saksalaiset, espanjalaiset ja romanialaiset ja näyttäisikin siltä, että muutoksia on tämän suhteen tapahtunut myöskin aika paljon. Aiheittain, aiheiden osalta myöskin muutoksia on paljon. Espanjaa vastaan esitettyjä vetomuksia on viime, viime vuonna esitetty jopa enemmän kuin unionia vastaan ylipäätään. Vetomusvaliokunta teki myöskin kolme matkaa. Ensin Uelvaan helmikuussa. Siinä yhteydessä käsiteltiin toksisia aineita ja niiden vaikutuksia kampanjaan maakunta Italiaan huhtikuussa järjestettiin matka ja lopulta myöskin huhti, loppuvuodesta syys-lokakuussa Itävallan Vorarlbergin yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, neuvosto ja komission kanssa ja myöskin oikeusasiamiehen jäsenmaiden kanssa harjoitettiin koko vuoden aikana. Ja Euroopan komission tutkintaoikeuteen vedottiin myöskin muutaman kerran, kuitenkin vähemmän kuin vuonna 2009. Olemme myöskin kiinnittäneet huomiota siihen, miten pitkään vetomuksia tutkitaan. Mielestäni vetomusvaliokunnan yhteistyön joustavuus muiden toimielinten kanssa on keskeistä, kun pyrimme lyhentämään käsittelyaikoja. Ympäristölainsäädännön täyttyminen oikeudenmukaisesti eri jäsenmaissa näyttäisi olevan kaikkein keskeisin aihe. Rouva Diamantopouro on ollut pitkälti yhteistyössä kanssamme näissä asioissa. Vielä haluaisin tuoda esiin myöskin sen, että eräs uusista kysymyksistä valiokunnassamme on kansalaiskysymysten entistä laajempi esillä pitäminen ja tähän liittyvä teemavuosi, joka järjestetään 2013 vuonna. Komission rikkomuksia vastaan on niin ikään esitetty paljon vetomuksia. Tämä tuotakoon esiin viimeisenä asiana. Kiitokset. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Komissaari Sefcovic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan myöskin kiittää herra Maijereen tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä ja koko valiokunta erinomaisesta työstä. Ja jos sopii, niin vastauksessa haluaisin keskittyä kolmeen erityiseen asiaan. Ensin yhteistyö eh, valiokunnan kanssa, sitten tietysti asiat, jotka liittyvät eh, ajoitukseen, jotka otetaan esille mietinnössä, ja sitten vetoomusten profiili, joissa apua me tarvitaan. Ensinnäkin yhteistyö komission kanssa. Tässä haluan vakuuttaa kaikille arvon jäsenille parlamentissa siitä, että haluamme jatkaa yhteistyötä teidän kanssanne ja antaa teille kaiken avun, jota voimme antaa vetomusten osalta. Kuten mietinnössä otetaan esille, pyydätte apua yli puolessa käsiteltäväksi otetuissa vetomuksissa. Luku on aika vaikuttava ja se on sama osuus melkein kuin viime vuonna. Joten toivottavasti tämä kertoo, että jotain asioita on tehty oikein ja että yhteistyötä tehdään oikein hyvässä hengessä. Vaikka apumme tietysti alussa koostuu siitä, että analysoimme, että mikä EU-laki saattaisi olla sovellettavissa tapauksessa, niin osallistumme joskus useisiin äh, useisiinkin seurantakokouksiin vetomuksen osalta. Myöskin kiitämme aktiivisesta osallistumisesta Matsoni Auken äh, valiokunnan sihteeristä myöskin ympäristöasioiden siirrysimme kokoukseen, koska tämä osallistuminen toi jäsenvaltioiden tietoon sen asian, miten paljon komissio pitää tärkeänä näiden ympäristölakien hyvää toteuttamista. Sitten vuosiraportissa tulee esille hyvin tärkeä asia myös, ja se on tämä ajoituskysymys. Tietysti voidaan monin tavoin kuvata sitä, että miten on viivästyksiä verrattuna siihen, että jos ajoitus olisi asianmukainen. Tässä on erittäin hyvä esimerkki viime kuukausilta. Esimerkiksi vetoomus on lähetetty toukokuussa liittyen käynnissä olevaan keskusteluun alkuperämerkinnöistä ja, ja erityisesti tuotteisiin, jotka liittyvät tai joihin liittyy Fukushima-yhteys. Siinä oli hyvä ajoitus, mutta ei pelkästään tällä alueella ole hyvä ajoitusta, vaan Iturgaisin mietintö jätelainsäädännön soveltamista. Se on tulossa ennen tämän vuoden loppua. Herra Majorin mietinnöstä näkee myös, että suunnitellaan jo 2013 vuotta, joka on kansalaisuuden vuosi, mikä on myöskin rohkaiseva indikaattori. Siellä on tulossa kansalaisaloitteita, tai sitä ollaan hoitamassa, ja ensi vuonna ensimmäinen huhtikuuta kansallisuutta koskeva säädös tulee voimaan. Lopuksi haluaisin viitata, jota pidetään myöskin avainasiana mietinnössä. Se on perusoikeudet ja kysymys siitä, että miten perusoikeuskirjaa voidaan soveltaa. Mietinnössä tunnustetaan, että usein on mahdotonta vedota perusoikeuskirjaan vetomuksen esittäjän tapauksessa erityispiirteiden vuoksi, tapauksen esittäjän vuoksi ja sen vuoksi, että tapaus sattuu vain olemaan EU-lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolella. Jos vetomuksen esittäjä huomaa, lainatakseni erään edustajan ilmaisua, että he ovat koputtaneet väärällä todella. Sen vuoksi, ovella, sen vuoksi pidämme hyvänä sitä, mitä kert- raportissa, anteeksi, mietinnössä on kuvattu, että Ehkäpä tässä täytyy äh, aiemmin äh, suodattaa näitä tapauksia. Ilmeisesti on tulossa tarkistuksia myös huomenna. Ja jotta saadaan nämä asiat oikein, niin se on julkisen kuvan kannalta äh, erityisen tärkeää sekä parlamentin että komission intressissä se on. Ja nyt haluaisin päättää esitykseni tähän ja odotan kovasti keskustelua. Kiitoksia. Kiitos, komissaari. Nyt siirrymme ryhmien puheenvuoroihin ja ensimmäisenä EPP nimissä kaksi minuuttia, herra Jaar. Ja, vielen dank, herr Präsident. Herra puhemies, kiitoksia arvoisat kollegat. Alkuun kiitokset esittelijälle erinomaisesta tekstistä. Vetomusvaliokunnan kautta kansalaiset voivat ottaa esille Äh, rikkomuksia lainsäädäntöä vastaan ja tästäpä syystä me näemme todellakin, minkälaisia vaikutuksia unionin toiminnalla on kansalaisten arkeen. Vetomusoikeus on yksi tärkeimmistä ja konkreettisimmista Euroopan unionin kansalaisten oikeuksista vetomusten suuri määrä osoittaa, että kyllä kansalaiset tätä menetelmää voivat myöskin käyttää. Ja vuonna 2009 väädin, että meidän tulisi tehostaa menettelytapojamme erityisesti muilla aloilla kuin vetomusalalla. Sillä saralla me olemme onnistuneet ja olen kiitollinen näistä saavutetuista tuloksista. Ja me tulemme jatkossakin tekemään voimakkaasti töitä, jotta voi, kansalaiset voivat saada vetomuksensa nopeasti vastauksensa ja usein vetomukset koskettavat ympäristölainsäädäntöä. Me tarvitsemme korjauksia tilanteeseen. Ensinnäkin viestintää komission ja jäsenvaltioiden välillä tulee tehosta. Useinhan saatavat tiedot ovat puutteellisia ja niitä ei ole päivitetty ja syynä yleensä on se, että jäsenvaltiot ovat aika lailla pidättäytyväisiä. Komissio kyllä yrittää tehdä parhaansa. Toisaalta taas, mitä tulee vetoomuksiin, niin nämä ympäristömenettelyt kestävät hyvin monia vuosia. Meidän pitäisi pystyä puuttumaan jo suunnitteluvaiheessa tähän prosessiin, eikä vasta kun prosessi on päättynyt. Ja useinhan on niin, että vetomuksesta voidaan keskustella vasta sitten, kun rakennusprojektit ovat toteutuneet, ja sitten vaan todetaan, että laki on kyllä rakennettu, mutta rakennus on jo pystyssä, joten silloin on enää vaikea lähteä tilannetta korjaamaan. Ja lopuksi vielä viittaisin tähän äh, päätettyyn kansalaisaloitteeseen. Tämän avulla kansalaiset voivat jatkossa hyvinkin aktiivisesti osallistua unionin poliittiseen toimintaan. Mielestäni on aivan välttämätöntä, että vetomus valiokunta ainoana todellisena kansalaisvaliokuntana olisi tässä vetovastuussa. Kiitoksia. Kiitos, herra Jaar. Seuraavaksi puolitoista minuuttia, äh, herra Bostinaru. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan aivan aluksi korostaa sitä, miten merkittävä rooli vetomusvaliokunnalla on. Sen tehtävänä on taata se, että Euroopan unionin kansalaisten etuja valvotaan ja kunnioitetaan. Euroopan parlamentin jäsenet Äh, ovat tulleet valituksi Euroopan unionin kansalaisten toimesta ja siksi meidän on myöskin äh, puolustettava heidän oikeuksiaan. Meijerin äh, mietinnöstä käytävä keskustelu on äärimmäisen kiintoisa. Totaisin kuitenkin sen, että huolimatta vetomusten suuresta määrästä rikkomuksia, esimerkiksi perusoikeusasioissa tapahtuu edelleenkin paljon. Ja äh, Euroopan komissio kieltäytyy ottamasta asiaa vastuulleen. Meillä on kuitenkin olemassa Venetsian sopimus, joka säätelee tätä kysymystä. Sen jälkeen kun perusoikeuskirja on hyväksytty, sen säännöstä on tullut sitovia ja ne olisi otettava paremmin huomioon. On puhuttu paljon myöskin ympäristörikkomuksista. Euroopan komission velvollisuus olisi toimia paljon tiukemmin ja taata se, että kaikki ympäristölainsäädännön säädökset myöskin toteutuisivat käytännössä kaikissa jäsenmaissa ja myöskin eri vaiheissa lainsäädäntöä ja sen toteuttamista. Euroopan komissio jolla on ollut suuri hanke Romaniassa. Se liittyy kaivostoimintaan ja sen yhteydessä on tapahtunut paljon rikkomuksia. Kiitos ja seuraava puhuja Rouva Auken. Eh, Kiitoksia herra Sefkovicille ja herra Vili Mayerille heidän kovasta työstään en halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Olen samaa mieltä suurimman osan kanssa siitä, mutta haluaisin vain sanoa komission jäsenelle, että se on ongelma, että ette ole sitä mieltä, että ihmisoikeuksilla pitäisi olla niin suuri rooli. Komissiolta on kuultu valiokunnassa, että Kööpenhaminan kriteerit ovat asia, joka voidaan mobilisoida vain silloin, kun maasta on tulossa EUn jäsen, mutta se ei riitä uskottavuutemme kannalta, eikä se ole hyvä sen kannalta. Tästähän on kohta kuulemistilaisuus myöskin, mutta halusin käyttää puheaikani ennen kaikkea kuvatakseni näitä huonoja olos, ehtoja, olosuhteita, jotka parlamentti antaa valiokunnallamme Se on lähinnä kansalaisia Puhutaan kansalaisten oikeuksista koko ajan, mutta sitten kun pitäisi tehdä jotain konkreettista, niin olosuhteet ovat aika huonot. Nettisivusto on huono, meidän valiokuntamme ei löydä helposti. Nyt mielelläni kuulen, että voi tehdä vetoomuksen sähköisesti, no se on hyvä kuulla. Mutta tarvitaan paremmat resurssit ja enemmän niitä, jotta voidaan tehdä omia tutkimuksiamme Tietysti komission täytyy tehdä myös oma työnsä, ja, mutta kaikkien täytyy hoitaa hyvin näitä vetomuksia. Kansalaisilla on omat oikeutensa perussopimuksessa. Yksi niistä on jättää vetomus. No sitten vielä kaksi asiaa. Emme ole mielestäni käsitelleet tarpeeksi hyvin. Me olemme ikään kuin toisen luokan valiokunta, eli usein jäsenet eivät edes pääse paikalle eivätkä voi hoitaa työtä valiokunnassamme. Ja tämä on huono viesti, jonka lähetämme kansalaisille tältä osin. Sitten he kokevat niin, että ei heitäkään kunnioiteta. Ja sitten lopuksi vetämusvaliokunnan nimiä Anbrauesta kutsutaan tanskaksi, se on myös vaikea ymmärtää ruotsiksi ja suomeksi. Se on niin vanhanaikainen termi, eikä näissä maissa ymmärretä, mitä se tarkoittaa valiokunnalle pitää antaa semmoinen, sellainen nimi, että ihmiset ymmärtävät, että se on kansalaisten valituksia käsittelevä valiokunta. Kiitokset. Seuraavaksi herra Helmer, minuutti. Mr. President, I have only one... Herra puhemies, tässä on yksi ongelma. Tässä ei viitata ongelmaan, joka on johtanut suuriin vetomusmääriin viime vuosien aikana. Eli tämä Espanjan kysymys. Monet sadat Euroopan kansalaiset, jotka ovat sijoittaneet espanjalaisiin kiinnost- kiinteistöön, ovat heränneet ja havahtuneet, että kaikki oli vain turhaa investointia ja Espanja ei ole vuosiin halunnut paneutua tähän asiaan. Se ei ole valmis antamaan kiinteistön omistusoikeutta EU-kansalaisille, ja tämä todellakin loukkaa ihmisoikeuksia vastaan. Tämä on todellinen skandaali. Ja se todellakin häpäisee sekä vetoomus tuomiovaliokunnan Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin periaatteita vastaan. Kollega Bastenario on ilmoittanut, että komissio ei ole riittävän aktiivinen näiden ihmisoikeusloukkausten selvittämisen tiimoilta. Ja tästäpä syystä vaadin, että komissio ryhdistäytyisi ja vaadin, että tämä ongelma ratkaistaisiin mitä pikimmiten. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavana herra Salvini puolitoista minuuttia. Grazie. Kiitos puhemies. Haluan esittää kiitokset eh, mietinnöstä, josta äänestämme eh, huomenna. Eh, kuitenkin keskustelu Euroopan unionin toimielimistä on varsin kaukana Euroopan unionin kansalaisten elämästä. 1600 vetomusta ja niistä tuhat arkistoitiin. Tämä suhteessa Euroopan unionin asukaslukuun on aika vähäinen. Sitä paitsi meillä on vielä aikaisempien vuosien vetomuksia, joita ole edelleenkään ratkaistu. Esimerkiksi viime vuoden tapahtumat Napolissa olivat yksi vetomusten aihe. Nyt odotellaan vain ihmettä, jotta asiat saataisiin ratkaistuksi. Kuitenkin mm, aloiteoikeus ja vetomusten esittämisoikeus on tietenkin hyvä asia. Mutta jos Euroopan unionin kansalaiset, esimerkiksi 400 000 ihmistä allekirjoittaisi vetomuksen, jossa perättäisiin muutosta sille absurdille joka vallitsee edelleenkin, eli kahden paikan toiminta, Euroopan parlamentin toiminta Strasbourgissa ja Brysselissä samanaikaisesti. Jos miettisimme sitä, miten valtavat kustannukset tämä aiheuttaa vuositasolla, tästä olisi syytä esittää vetomus. No, oli niin tai näin. Toivotaan kuitenkin äh, hyvää <clears throat> onnea jatkossakin, kun pyritään löytämään ratkaisu Euroopan unionin kansalaisten ongelmien ratkaisu, ra, ra, ongelmiin. Kiitokset äh, sitten Rova Wertman. Kiitoksia. Vuosikertomuksen tarkoituksena oli kertoa, miten on päästy eteenpäin. Tämänvuotinen kertomus kuitenkin ö, kertoo vuosien 2008 ja 2009 tapahtumista. Tämä ei tietenkään vaikuta tähän Mayerin tekemään työhön, vaan kyse on siitä, että faktat eivät anna minkäänlaista muuta kuvaa synnytettävään. Jo vuosien ajan vetoomukset liittyvät liittyvät direktiivien täytäntöönpanon puutteellisuuteen, joten ehkäpä nyt on tarpeen lähteä tämän alan lainsäädäntöä muuttamaan ja katsomaan, mitä vaihtoehtoja olisi olemassa, jotta rikkomusmäärään voitaisiin puuttua. Me tarvitsisimme täytäntöönpanoon liittyviä suuntaviivoja tai parannettua valvontaa komission puolelta. Val- valiokunnassa olemme riippuvaisia komission ja neuvoston työskentelystä, mutta valitettavasti neuvosto ei kovinkaan usein ole meidän kokouksissamme mukana. Joka tapauksessa me tarvitsemme menettelytapa muutoksia. Meidän työtämme viivästyttää ja haittaa erityisesti se, jos me emme ryhdy tuumasta toimeen. Tämä uusien vetoomusten määrän lasku ehkä pitää paikkaansa, mutta tämä määrän lasku voi tarkoittaa myöskin sitä, että kansalaiset eivät pidä enää tätä vetomusoikeutta kovinkaan hyvänä vaihtoehtona. Mutta muilta osin voin todellakin tukea tätä eh, esitettyä tekstiä sataprosenttisesti. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt siirrymme muihin puheenvuoroihin. Ensimmäisenä eh, Rova Matsoni, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitos eh, komissaarille ja kiitos myöskin herra Meerille hänen tekemästään työstä mietintö on selvitys aikaisemman vuoden äh, työstä, äh, niin kuin aina. Kyse on siis selvityksestä, äh, vuosittaisesta selvityksestä ja otan varsin mieluusti vastaan esitettyn kritiikin. Esimerkiksi Vertman puuttuu siihen, että aiheet ovat jatkuvasti enemmän tai vähemmän samat ja Euroopan komissio toimii tehottomasti. Ympäristöaihehan äh, on aihe, johon usein törmätään valiokunnassamme. Niin kuin sanottu, äh, me käymme keskustelua mietinnöstä, äh, jonka haluamme nyt tuoda Euroopan parlamentin käsittelyyn. Siinä perätään Euroopan komissiolta mahdollisuutta puuttua vetomuksiin, joita kansalaiset esittävät. Monia tärkeitä seikkoja jo on tullut esiin, esimerkiksi kansalaisaloitte, oikeuden käyttäminen ja siihen liittyvä aloite. aloite on varsin tärkeä, niin kuin edustaja Salvini sanoi. Tämän kautta on mahdollisuus antaa lisää lainsäädäntömahdollisuuksia myöskin kansalaisille – Vetomusvaliokunta on niin ikään peräänkuuluttanut asetuksen perustuvaa laajempaa toimintavaltu, to, laajempia toimia, toimintavaltuuksia. Ja niin kuin herra Seskovitkin muutoin ohi menen totesi. Toivomme tälle kuitenkin jatkoa. Minun mielestäni keskeistä on se, että toimimme perusoikeuskirjan mukaisten sitoumusten hengessä. Ja tätä toivon myöskin Euroopan komissiolta. 6.10. järjestetään seminaari, johon osallistuu tutkijoita ja yliopistomaailman edustajia. Ehkä siinä yhteydessä saamme osvittaa ja jatkoa silmällä pitäen. Ja vielä lopuksi haluaisin viitata herra Salviinin puheeseen Vetomusvaliokunnan kantta ei löydy ratkaisua kansalaisten ongelmiin, mutta sen avulla meillä on mahdollisuus lisätä myöskin demokratiaa Euroopan unionissa. Kiitokset. Seuraavaksi herra Cashman, minuutti. Thank you, President. Um, I work... Kiitoksia puhemies. Pidän hyvänä tätä mietintöä vetomusvaliokunnasta 2010, mutta haluan kiinnittää erityistä tai haluan kunnioittaa sihteeristön työtä David Lowe sitä johtaa. Se on käsitellyt tuhansia vetomuksia ja se on osoittautunut menestyksekkääksi. Haluan painottaa myös tärkeää yhteistyötä äh, oikeusasiamiehen kanssa ja äh, valiokunnan välillä ja myös komission jäsen Redingin kanssa, joka on aina ollut valiokunnassa läsnä. Haluaisin painottaa myös perusoikeuskirjan merkitystä se on nyt voimassa ja sitä voidaan soveltaa ja sitä täytyy ottaa yhä enemmän osaksi työtämme, mutta pahoittelen sen käytön rajoituksia esimerkiksi kiinteistöomistusoikeuksissa ja tässä pitkäaikaisessa ongelmassa, joka koskee Espanjan kiinteistöongelmaa, maailmaa ja miten siellä Espanjassa ostetaan laillisesti omistettuja kiinteistöjä maata. 2004 vuodesta tämä ongelma on kestänyt. Herra Helmer otti tämän esille, mutta ei auta hyökätä komissiota kohtaan, EUta kohtaan, kun ainoa ratkaisu tähän on itse asiassa Espanjan hallituksessa. Ja sen pitäisi ratkaista asian välittömästi. Omistusoikeus on kasvava huoli. Yhä enemmän vetomuksia on tästä nähty ja nyt se leviää muihin EUn osiin, Bulgaria ja Kypros. Sen vuoksi haluan suositella tätä, että nyt on aika uskoakseni, että EUn puolesta Komissio järjestää korkean tason seminaarin omistusoikeuksista ja omistusten ostamisesta muissa maissa, että tähän täytyy ryhtyä läht- välittömästi, jotta voidaan suojella kansalaisiamme tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitokset, herra Kasman. Seuraavaksi herra Muland. Kaksi minuuttia. Merci, monsieur. Kiitos puhemies. Haluan esittää kiitokset esittelijällemme herra Meerille Jonkun verran on esitetty kriittisiäkin kommentteja, mutta kuitenkin on hyvä keskittyä vuoden 2010 toimintaan vetomusvaliokunnassa. Usein asioita ei tunneta ja kansalaiset eivät tiedä, että heidän on mahdollisuus osallistua toimintaan. Euroopan parlamentissa on käyty pitkään keskustelua asiasta ja myöskin kansalaisten mukaan saamisesta. Kaikki vetomusten esittäjät, jotka käyvät parlamentin vetomusvaliokunnan kokouksissa, on otettava lukuun. Ja meidän on taattava se, että vetomusoikeus myöskin toteutuu käytännössä. Kansalaisia on suojeltava. Valitettavasti kuitenkin toimintamahdollisuudet ovat edelleen melko rajalliset ja esimerkiksi ympäristökysymysten osalta ei ole saatu ratkaisuja. Me voimme ottaa esiin esimerkiksi lapsi, lapsi lasten oikeuksiin, avio-oikeuksiin, perheoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin äh, tietojen saaminen jäsenmailta ja jäsenmaiden viranomaisilta on välttämätöntä, jotta asiat voidaan äh, toteuttaa äh, kunnolla. Haluan myöskin esittää kiitokset äh, siitä rakentavasta työstä, jota Euroopan unionin ähm, oikeusasiamies äh, on harjoittanut. Meidät on valittu kansan, kansalaisten toimista ja siksi meidän on äh, taattava se, että kaikki tapahtuu Euroopan unionin oikeuden nimessä. Kiitokset. Ja seuraavaksi Rova Vlasikova, minuutti. Pan komissaari Ševčević, on veľmi rada, že ste... Herra puhemies, arvoisa komissaari, hienoa, että olette päässeet paikalle. Me osaamme arvostaa teidän positiivista lähestymistapaa tämän aihepiirin tiimoilta. Monet ovat jo valmiita heittämään pyyhkeensä kehiin, mutta hyvin monet kansalaiset kääntyvät parlamentin puoleen. Kyse on siitä, että useimmiten viitataan kansallisen tason toiminnan puutteellisuuteen mikäli siellä on ilmaantunut jonkinlaisia vajavaisuuksia. Jos me haluamme pitää kiinni kansalaisten luottamuksesta, niin olisi erittäin tärkeää, että me annamme heille myöskin enemmän tietoa vetomusmenettelyihin liittyen. Useimmiten kansalaisilta menevät kansalliset ja EUn toimivalta jaot sekaisin. Meidän tulisi puuttua tähän asiaan. Tietenkin meidän on hylättävä tämän tyyppiset vetomukset, mutta kerrottava samalla myöskin kansalaisille, minkälaisia toimivaltuuksia unionilla on ja mitä parlamenttityöskentelyllään voi saada aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitokset. Ja nyt siirrymme Catch the Eye-käytäntöön. Ensimmäisenä Rova Vasescu. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Kiitos puhemies. Haluaisin omasta puolestani esittää kiitokset herra Meerille hänen äh, tekemästään työstä. Äh, äh, hänen mietinnöstään löytyy keskeiset suositukset vetomusvaliokunnan työlle tulevaisuudessa. Haluaisin kuitenkin esittää myöskin kriittisen kommentin. Nimittäin kansalaisten tiedottaminen on aivan liian vähäistä. Vuonna 2010 esitettiin vähemmän vetomuksia kuin aikaisemmin, aikaisempina vuosina, ja osa niistä jäi myöskin käsittely ulkopuolelle, koska ei niitä voitu käsitellä. Kansalaiset eivät tiedä, että heillä on mahdollisuus esittää vetomuksia, ja siksi tarvittaisinkin enemmän äh, aloitteellista toimintaa, jonka kautta on mahdollisuus äh, tiedottaa kansalaisia vetomusoikeudesta. Vetomusvaliokunnan on myöskin toimittava sillä tavoin, että perusoikeuskirjan ehdotukset toteutuvat käytännössä. Kiitokset. Rova Mäkinen, seuraava puhuja. Thank you, Mr. President. As a member... Kiitoksia puhemies. Jäsenenä, jonka on täytynyt vetäytyä pois vetomusvaliokunnasta, haluan kiittää äh, kollegoita siellä ja sihteeristä ja kaikki, jotka ovat minua auttaneet. Kysymys on vain työmäärästä muissa valiokunnissa, mutta on tärkeää, että kiinnitämme huomioon menestystarinoihimme. Ja minun aikanani oli Equitable Life-tapaus, jossa maksetaan korvauksia kansalaisille EU-ssa, joilla oli ongelmia tässä myöskin ratkaisematon kysymys omistusoikeuksista, jotka muutkin kollegat ovat maininneet. Ja haluaisin tukea Michael Cashmanin vetomusta, että pitäisi olla jonkinlainen aloite kansalaisten osalta, jotka ostavat jotain omaisuutta muussa jäsenvaltiossa. Varoitetaan, että heitä ei heitä ei suojella EU-kansalaisille. Tällä pitäisi tehdä jotain. On puhuttu siitä, että pitäisi olla enemmän Eurooppaa. Tällä alueella sitä todellakin tarvitaan niin että lailliset järjestelmät, erityisesti ongelma on niiden suhde omistusoikeuksiin. Kiitokset. Ja sitten annankin puheenvuoron komissaarille. Herra Sefkovic, olkaa hyvä. Very much, Mr. President, thank you very much for... Paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista ja vetomusvaliokunnan työskentelystä. Haluaisin kiinnittää huomioon muutamiin seikkoihin. Ensinnäkin komissio on sopimusten vaalia, joten meidän täytyy noudattaa lainsäädäntöä. Meidän täytyy kunnioittaa kansallisia ja EU-määräyksiä ja pyrkiä olemaan mahdollisimman tarkka, koska muutoin meidän toimet menevät tuomioistuin käsittelyyn. Meidän täytyy olla hyvinkin tarkkana. Se on erittäin tärkeä seikka, koska sitä kautta me voimme varmistaa, että me toimimme vastuullisesti lainsäädännön toteuttamisen ja täytäntöönpanon tiimoilta. Ymmärrän toki huolenaiheenne. Monet vetomuksen esittäjät ovat tyytymättömiä tuloksiin ja valittavat, että he eivät ole saaneet ennakkoon riittävästi tietoa käyttöönsä, joten tästä suusta kollega Jaarin ehdotus tiedonannon parantaminen on hyvä ehdotus erityisesti ympäristösaralla ja tästäpä syystä olemmekin erittäin kiitollisia sekä kollega Mazzonille että Aukenille siitä, että he osallistuivat tähän seminaarin, jonka ympäristöpääosasto järjesti. Sitä kautta voidaan valottaa tätä hyvin monimutkikaista lainsäädäntöä. Sitten toiseen asiaan, johon viitattiin useampaan otteeseen keskustelun aikana, erityisesti kun puhuttiin perusoikeuskysymyksistä. Meidän täytyy noudattaa lainsäädäntöä ja meidän täytyy aina noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja te tiedätte, että vetoomuksen esittäjät viittavat usein tähän seikkaan, mutta olen vakuuttunut, että parlamentaarikkojen avulla voimme saada tuloksia aikaiseksi. Me tulemme järjestämään konferenssin jo heti ensi kuussa, kuudes lokakuuta, ja silloin voidaan kertoa enemmän siitä, että millä tavalla EU-ssa tätä perusoikeuskirjaa voidaan soveltaa ja milloin sitä ei voida soveltaa, missä tapauksessa sitä ei voida soveltaa. Ja sitten viimeinen huomio on niin tämä kansalaisaloite. Olen tehnyt tiivistä yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa, erityisesti kollega Mazzonin kanssa – parlamentin parlamentti on osoittanut, miten tärkeästä aiheesta on kysymys, myöskin parlamentin näkökulmasta katsottuna. Olisi tietenkin hienoa, että kuulemistilaisuudet voitaisiin järjestää parlamentissa, koska komissiokin mielestä on erittäin tärkeää, että tämä parlamentaarinen ulottuvuus näkyisi näissä kuulemistilaisuuksissa ja olen vakuuttunut, että vetomusvaliokuntaa tiedotetaan, mutta on tietenkin selvää, että Euroopan parlamentin pitää tykönään päättää siitä, millä tavalla kansalaisaloitetta käsitellään parlamentissa ja parlamentin vastuuvaliokunnissa. Kiitoksia. Kiitokset, komissaari herra Meijer. Haluatteko vielä äh, vetää yhteen äh, sitä loppusanat? Kiitos, yritän äh, toimia näin. Kiitokset kommenteista, joissa käsiteltiin vetomusvaliokunnan työtä. Olemme puhuneet paljon siitä, miten tärkeää tehokkuus on. Ja esimerkiksi se biodiversiteettikysymys oli tärkeänä esillä. Ajatellaan nyt koko vetomuksen kulkua. Ensin se esitetään valiokunnalle, sen jälkeen otetaan yhteyttä jäsenmaan viranomaisiin, ja tätä kautta aikaa kuluu ja samanaikaisesti kuitenkin asiat esimerkiksi nyt biodiversiteettikysymyksessä huononevat huononemista. Tarvitaan siis lisää tehokkuutta sekä valiokunnassa että myöskin komissiossa ja jäsenmaissa. Toisekseen esitettiin huolenaihe siitä, että paremmat olosuhteet ja toimintamahdollisuudet myöskin kansalaisille olisi taattava, jotta aloitteita voitaisiin esittää. Samaten jotkut esittivät huolenaiheita liittyen omaisuuskysymyksiin emme tietenkään pystyneet esittämään mietinnössä tyhjentävää esitystä vetomusvaliokunnan toimista, mutta totta on, että meillä on olemassa oikeudellisia mahdollisuuksia löytää tähänkin asian ratkaisu. Niin kuin sanottu, meidän on saatava käyttöömme kaikki ne oikeudelliset toimet, joiden puitteissa on mahdollista – löytää ratkaisu esimerkiksi tähän omaisuuskysymykseen. Vielä kerran kiitän kaikkia kollegoita yhteistyöstä, samaten sihteeristölle kuuluu kiitokset. Ja toivon, että huomenna saamme suoritetuksi kunnialla äänestyksen vetomusvaliokunnan toiminnasta vuodelta 2010. Gracias, señor Meyer. Cerramos este eh, punto. Kiitokset. Tämä asian käsittely päättyy. Äänestys järjestetään huomenna kello 11.30.